Istunto alkaa. Minulle ilmoitettiin juuri, että kolmannen kierroksen aikana eräällä vaaliunnalla tapahtui välikohtaus. Yksi jäsen ei halunnut henkilöllisyystodistusta esittää ja heitti vaalilippunsa urnan viereen. Tästä välikohtauksesta on pidetty ö, nyt sitten neuvoa ja tämä ääni on julistettu mitättömäksi. Pyytäisin, että viimeisellä kierroksella kaikki esittäisitte oman eh, henkilötodistuksenne, jäsentodistuksenne, eh, sikäli kuin sitä pyydetään. Nyt tulen kolmannen kierroksen tuloksiin. 719 annettua ääntä, mitättömiä ääniä 29, eli hyväksyttyjä ääniä 690 kappaletta. Niinpä ehdoton enemmistö olisi 346 ääntä. Rova Forenza 45 ääntä, Lambert 53 ääntä, Pitella 199 ääntä, herra Rebega 44 ääntä, rouva Stevens 58 ääntä, herra Tajani 291 ääntä. Kun yksikään ehdokkaista ei saanut ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, neljäs kierros järjestetään. Artiklan 16 kohdan 1 nojalla työjärjestyksestä siis neljännellä kierroksella. Mukana ovat vain ne kaksi ehdokasta, jotka kolmannella kierroksella saivat korkeimmat äänimäärät. He ovat akosjärjestyksessä edustaja Pitella ja edustaja Tajani. Minä nyt kello 20 asti keskeytän istunnon ja kello 20 pidetään sitten neljäs äänestyskierros. Kiitoksia.